Well, we should start. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, eh, haluaisin keskeyttää teidät. Meidän täytyy nimittäin aloittaa tämä valiokuntakokouksemme. Hyvää iltaa kaikille, kaikille ITRE-kollegoille. Tämä on meidän ensimmäinen täysi kokous tai tällainen varsinainen kokous. Tietenkin tämä on epätavallinen, koska tämä on kuulemistilaisuus. Terve, em, Envi, Imko ja Tran valiokunnista tervetuloa myöskin tänne. Tässä aikaisempi varapuheenjohtaja 2009, eh, herra Tajani, oli myös meidän kuultavanamme sinne, ja siis ja tervetuloa herra Tajanille myöskin. Minä haluaisin erityisen eh, lämpimästi toivottaa herra Nelly Ferrocin tervetulleeksi. Hän on korvaava jäsenehdokas eh, teollisuuskomissaariksi. Tässä on hyvin, tämä on hyvin tärkeä aihe tänään. Meillä on teollisuus ja yrittäjyys aiheena. Se tulee olemaan keskustelumme pääkohta. Ja minä haluan myös onnitella Saksan kollegoja ja myöskin Alankomaan kollegoja. EU Loistavasti te edustitte koko Euroopan unionia pelillenne. Ja, ja tämä voitto oli hieno, hieno, hieno homma. Well, um, I would like to give you... Haluaisin aivan muutaman huomautuksen tässä aluksi teille tehdä. Me seuraamme komission eh, hyväksymisprosessia ja parlamentti arvioi ehdokkaita, heidän pätevyytensä heidän sitoutumisensa ja henkilökohtaisen riippumattomuutensa kannalta. Ja myöskin tarkastellaan sitä, kuinka he, he hallitsevat itse asiansa ja sitten kuinka kommunikatiivisesti he toimivat. Tässä, tämä on siis työjärjestyksessämme. Ennen kuin täällä meillä on korvaava ehdokas Ferocci, paikalla ja hän on ennalta jo vastannut eräisiin kysymyksiin. Ja nämä ovat, nämä ovat kaikilla kielillä olemassa ja ne on jaettu sekä valiokunnille, tälle valiokunnalle ja ne ovat myös muille valiokunnille saatavilla. Minä haluaisin vielä lisätä, että tämä aikataulu on hyvin tärkeä. Aivan aluksi minä haluaisin antaa jäsenehdokkaallemme puheenvuoron ja hän voi pitää avu, avauspuheenvuoronsa, joka ei saa olla yli 10 minuuttia pitempi. Sen jälkeen sitten meillä on noin 35 minuutin mittainen kyse, kysymysjakso. On muistettava, että me nimeämme herra Neli Ferrocin vain muutaman kuukauden ajaksi, kunnes sitten uusi komissio nimitetään syksyllä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuulemisemme on yksinkertainen menettely. Sitten syyskuussa, kun on varsinaiset kuulemiset, tilanne tulee olemaan täysin toisenlainen syyslokakuussa kuulemistilaisuus tässä eh, valiokunnassa ja meillä tulee ainakin neljä kuulemistilaisuutta. Eli siis 35 minuuttia kysymyksiä ja aloitamme puolueryhmien puheenvuoroilla. Eli kahdeksan eh, ryhmänjohtajaa ovat vuorossa, vuorossa. Ja sitten me toimimme tällaisella pingispallomenettelyllä. Ja se tarkoittaa sitä, että kysymys on hyvin lyhyt. Sen jälkeen herra lähettiläs vastaa kysymyksiin. Ja joka yksi jäsen sitten, tai siis jäsenet ITRE-valiokunnasta sitten minuutin, minuutin mittaisen kysymyksen voivat esittää ja vastaus saa olla vain kaksi minuuttia. Ja tietenkin on vielä mukavampi, jos nämä menevät nopeammin, eh, niin nämä kysymykset, niin herra suurlähettäjä sitten voi vastata helpommin. Ja jos meillä on aikaa, niin voimme ehkä kaksi lisäkysymystä ottaa vielä lopuksi. Envi, Imko ja Tran valiokunnista niin te ette saa tällä kertaa esittää jäsenehdokkaalle kysymyksiä, mutta sitten kun olemme normaali menettelyssä syys-lokakuussa, niin sitten tietenkin teilläkin on mahdollisuus esittää kysymyksiä ehdokkaalle aivan kuten oli Tajanin kohdalla silloin aikanaan. Sehän oli 2009 syyskuussa. Kokouksemme lopussa komission jäsenehdokas saa mahdollisuuden lyhyen loppupuheenvuoroon. Erityisesti uusille jäsenillemme sanon, että Olkaa ystävällisiä, älkäkää puhuko liian nopeasti, koska kaikki nämä puheenvuorot tulkataan jokaiselle kielelle. Jos te puhutte liian nopeasti, on mahdotonta meidän tulkkiemme selviytyä puheestanne, eli puhukaa sillä tavalla, kun on sopivaa. Kaikki on varmaankin nyt selvää. Hyvät ystävät, Herra korvaava jäsenehdokas komission. Olkaa hyvä. Signor Presidente della Commissione, onorevoli deputati. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Haluaisin aivan aluksi toivottaa teille menestystä ja onnea tehtävässänne. Nyt on lainsäädäntökausi alussa ja tämä on tärkeä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Kuten te tiedätte, eurooppalainen sitoumus on todellakin minunkin ammatillisessa kokemuksessani ollut hyvin tärkeä punainen lanka. Olen ollut eurooppalaisessa kehityksessä äm, mukana eri näkökulmasta tosin, koska olen ollut ä, äh, Italian hallituksen edustajana, olen ollut myös Italian pysyvä edustaja. Ja tästä viimeisestä tehtävästäni on vasta vajaa vuosi. Nyt minä olen sitten astumassa tai hakemassa uutta tehtävää. Olen komissaari ehdokkaana teollisuus- ja yrittäjäasioista vastaavana komission jäsenenä. Minä haluaisin myös käsitellä tässä yhteydessä sitä kaikkea, mitä tämä tehtävä tulee tarkoittamaan riippumattomuuden kannalta. Ja tässä yhteydessä tänään minulla on tilaisuus parlamentin edessä kertoa teille, että olen täysin teidän käytettävissänne. Haluan käydä teidän kanssanne avointa ja läpinäkyvää vuoropuhelua. Ja kuten jo puheenjohtajakin sanoi, haluan toistaa sen kyllä vielä, minun toimikauteni tulee jatkumaan ainoastaan siihen saakka, kun tämän komissio on virassa. Minä haluan kuitenkin tämän lyhyenkin tehtävän hoitaa hyvin sitoutuneesti siinä hengessä, joka on täysin yhdenmukainen ja yhteensopiva edeltäjäni herra Tajanin kanssa. Nyt kun ajatellaan tätä kriisiä, joka, on, joka lähti liikkeelle finanssirakenteista ja joka on nyt sitten koskettanut koko Eurooppaa neljä miljoonaa työpaikkaa on menetetty näiden vuosien aikana Euroopassa. Valtavasti investointimenetyksiä on myös kirjattu. Ja nyt tämä kriisi on epävakauttanut euroaluetta ja sillä on ollut valtava vaikutus talouteen. Me olemme kuitenkin koko ajan entistä tietoisempia siitä, että Euroopan täytyy keskittyä kasvuun ja ö, työttö, taisteluun työttömyyttä vastaan, erityisesti nuorisotyöttömyyttä vastaan. Ja tässä taistelussa yrityksillä voi olla merkittävä rooli. Euroopan täytyy myös ö, maailmanlaajuisesti ö, ottaa johtoasema ö, teollisuudessa. Euroopan täytyy saada entistä tärkeämpi rooli maailmanlaajuisessa teollisuudessa – ja tätä kautta vahvistaa kasvuansa. Meidän sen täytyy myös pystyä vahvistamaan kilpailukykyänsä ja ottaa huomioon sen, että ö, kehi, ö, kestävä kehitys ja kilpailukyky on yhdistettävissä. Edeltävät toimet, joita nytkin on tehty, vahvistavat sitä, mitä juuri sanoin. Meidän täytyy katsoa myös reaalitaloutta ja keskittyä siihen, etsiä konsensusta muun muassa eurooppalaisten ohjelmien osalta. Meidän täytyy noudattaa budjettikuria, joka mahdollistaa sen, että voimme keskittyä makrotaloudelliseen ulottuvuuteen ja siis nämä toimet, joita nyt on tehty, ovat ehkä jossain määrin keskittyneet liikaa makrotaloudelliseen ulottuvuuteen niin, että yrittäjätasojen ja yritystason toimet ovat saaneet vähemmän huomiota. Meidän täytyy tuoda myös nämä e, e, viimeksi mainitut tahot myös huomiomme keskiöön, jotta eurooppalainen talous voidaan saada edistymään ja kasvamaan voimakkaammin. Ne Päätökset, joilta edeltäjäni on tehnyt, ovat olleet tärkeitä myös herra Bisikosevin mietintöaiheesta on ollut tärkeä etappi. Komissiolta on pyydetty yksityiskohtaista tiekarttaa, joka kokoaisi erilaiset konkreettiset toimet, joita Euroopan tasolla voidaan toteuttaa. Sitten uusi komissio vuoden 2015 alusta alkaen tulee omia, tulee tekemään omia toimiaan ja nyt tässä vaiheessa me tulemme tietenkin valmistelemaan tuota ensi vuonna alkavaa työtä. Tässä valmistelutyössä Euroopan parlamentilla on myös tärkeä osa. Tiekartta, johon viittasin, sen pitäisi ottaa huomioon neljä eri tekijää. Ensinnäkin markkinat, sisämarkkinat erityisesti, mutta myös kansainväliset markkinat. Huolimatta niistä edistysaskeleista, joita on tehty sisämarkkinoilla, niin sisämarkkinat vaativat vielä tiettyjä toimia, jotka voivat estää tai voivat poistaa niitä esteitä, joita esimerkiksi yritysten kilpailukyvyn tiellä on. Tarvitaan tehokasta strategiaa, jotta voidaan kansainvälistää eri yrityksiä, eri eurooppalaisia yrityksiä. Vapaakauppasopimukset ovat myös tärkeä Euroopan unionin toimissa ja nyt onkin käynnissä tärkeitä neuvotteluja myös tällä alalla. Näiden neuvottelujen kautta tutkitaan mahdollisuutta saada eurooppalaisille yrityksille paremmat mahdollisuudet päästä kolmansien maiden markkinoille. Haluamme kiinnittää myös erityistä huomiota eurooppalaisen teollisuuteen. Sitten toinen tekijä kokonaisuus, eli nämä ö, pääsy tai parempi resurssien ja varojen käyttö. Me tutkimme sitä mahdollisuutta, miten voimme saada uusia energiavaroja käyttöömme, miten voimme saada mahdollisuuden ja pääsyn uusiin raaka-ainevarantoihin – ja kun ajatellaan esimerkiksi sisämark- energia-alan sisämarkkinoita, meidän pitää pyrkiä vähentämään riippuvuuttamme ulkomaalaisista energiatoimittajista. Ja on tärkeää myös teollisuuden alalla kehittää eri ohjelmia. Tässä viitaan esimerkiksi Erasmus-ohjelmaan, joka voi vaikuttaa jäsenmaiden mahdollisuuksiin toimia. Sitten kolmas tekijä on innovaatiot. Ja innovaatiot puolella meillä on ö, ohjelmia, jotka ovat 2020 tavoitteissamme me haluamme esimerkiksi panostaa uusiin ja puhtaisiin teknologioihin. Ne voivat lisätä teollisuuden kilpailukykyä merkittävällä tavalla. Meillä on 500 miljardia euroa, joita käytetään teollisuuden innovaatioiden kehittämiseen. Sitten neljäs kokonaisuus, joka on yksi tärkeimmistä, ja se koostuu nimenomaan säätelytekijöistä. Komissio on Refitin kautta ö, tehnyt aloitteen ja minäkin sitoudun tietysti mandaattini aikana siihen, että käytän hyvin johdonmukaisella tavalla tätä instrumenttia, jonka kautta pyritään vähentämään hallinnollista taakkaa, joka lankeaa yrityksille. Sen, sitten tämä competitiveness proofing äh, instrumentti, jonka vaikutus PK-sektorilla on se, että sitä ei käytetä ainoastaan nykyisessä ja tulevassa eurooppalaisessa säätelyssä, mutta se tulee ulottumaan myös kansalliselle säätelyn tasolle. Sitten sitten on kysymys, myös, myös valtavirtaistamiskysymys, joka on otettava huomioon siten, että sekin mm, nähdään koko ajan myös kilpailukyvyn vahvistamisen valossa. Sitten PK-sektorin huomioiminen on tärkeää. 80 prosenttia uusista työpaikoista – tulee tältä sektorilta ja komissionkin on otettava käyttöön uusia taloudel, äh, rahoituksellisia välineitä, jotka tukevat erityisesti PK-sektoria. On monia toimia, joita on suunnitella näiden ohjelmien kautta. Niitä voin yks, niistä voin antaa yksityiskohtaisempaa tietoa jatkossa. Komissio aikoo käynnistää myös tällaisen Small Business Actin, jonka kautta tehdään julkinen arviointi siitä, miten Small Business Actin Miten se on Kiitos. Teillä on nyt aika päättynyt. Niin, haluaisin vielä korostaa sitä, että että nämä strategiset suunnitelmat tiettyjen eurooppalaisten elinkeinojen osalta ovat hyvin tärkeitä. Myös laivarakennus, autoteollisuus ovat niitä sektoreita, joihin olemme hyvin voimakkaasti kiinnittämässä huomiota. Kriisin Kriisin takia kansalaiset näkevät EUn kaukaisena ja sen takia, että kenties emme ole täysin vastanneet tähän huoleen, meidän täytyy todella huolehtia siitä, että kansalaiset ymmärtävät, mistä eurooppalaisessa hankkeessa on kysymys. Ja olen täysin tietoinen siitä, että nyt todella kilpailukyvyn kautta meidän täytyy luoda kasvua ja työpaikkoja ja todella tuoda Eurooppa-projektiin lähemmäs kansalaisiamme. Ja olen myöskin vakuuttunut, että jos minut valitaan seuraavaksi komission jäseneksi, minä pidän kiinni näistä tavoitteista ja olen luottavainen sen suhteen, että voin täysin myöskin luottaa yhteistyöhömme tämän valiokunnan kanssa. Kiitokset puheenjohtaja ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. questions from our... Kiitoksia. Sitten meillä on koordinaattoreiden kysymys. Kollega Karin Tjö, siis kaiken kaikkiaan kolme minuuttia. Sehän tarkoittaa, että yksi minuutti kysymykseen ja kaksi vastaukseen. Uh, Mr. Ferocci, Kiitos, eh, herra Ferocci. Ei tietenkään ole mitään epäilystä siitä, että te ette olisi sitoutunut Eurooppaan ja Euroopan tavoitteisiin, mutta tässä mm, valiokunnassa me puhumme kilpailukyvystä. Mitä me saisimme lisää kilpailukykyä? Ja nyt kun te tulitte Tajanin jälkeen väliaikaisesti, väliaikaiseksi komissaariksi, niin teillä, onko teidän tarkoitus jatkaa samoilla raiteilla vai onko teillä jonkinlaisia erilaisia ajatuksia asiasta? Minä haluaisin, että te kommentoisitte sitä, että mitä te haluatte tehdä ja kuinka te tulette sitten puhumaan kollegoillenne komissiossa näistä kilpailukykyasioista, erityisesti kahdella alalla. Ensimmäinen on energia. Te mainitsitte, että täytyy energiatehokkuutta nostaa ja täytyy puhua enemmän eh, säästöistä ja uusista energiamuodoista eh, ja miten otetaan nämä tavoitteet ja kustannukset, kuinka te yhdistätte nämä kaksi asiaa? I am very well aware of... Olen täysin tietoinen tämän mandatinin kestosta ja tarkoituksena on tietysti toimia jatkuvuuden hengessä, kuten jo on tässä todettu. Jatkan seuraajani jalan jäljessä. Kilpailukyky on avain kysymys toimissani komissiossa. Ja kaksi keskeistä tehtävää edessäni ovat ensinnäkin se, että pyritään valmistelemaan tätä tiekarttaa, joka sitten taas seuraavan komission toimesta annetaan neuvostolle parlamentille virallisesti. Ja meillähän on jo ollut joitakin prioriteettialueita tässä esillä. Ja kaikkein korkeimmilla tässä listassa on tietysti pääsy, Euroopan yritysten resurssien saatavuuden parantaminen. Ja tarkoitan tällä sitä erityisesti, kuten jo tuossa mainitsinkin, että on saatava raaka-aineita, mutta on myöskin voitava saada kestävään hintaan myöskin energiakäyttöönsä. Tämä ei ole kovinkaan helppo tehtävä, vaan koko komissio joutuu tähän tehtävään osallistumaan, mutta tämä varmasti on kuitenkin yksi sellainen osa-alue, jossa minun täytyy pitää huolta juuri energiaa paketissa tästä kilpailukykypuolesta. Viittasitte tuossa useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa lopulta myöskin siihen, mikä on eurooppalaisten yritysten hinta. Mainitsitte ETS ja voin kertoa, että että komissio ei ole pelkästään vain ehdottanut, vaan myöskin neuvoston hyväksynyt sen ajatuksen, että pidämme kiinni tästä järjestelmästä, että otetaan korkeaan intensiteetin äh, korkea energiakulutuksen aloja äh, tulevaisuudessa. Anteeksi nyt, herra suurlähettiläs. Kaksi lausetta vielä voitte sanoa. Niin, Muutoin sitten laajemmin viittaan komission ohjelmaan energiatehokkuuteen, energiahankintavarmuuteen ja varmasti komissio esittelee myöskin uusia tavoitteita tämän energia energiasäästödirektiivin puitteissa ja pidämme mielessä myöskin sen, että meidän on taattava kilpailukyky ja otettava se huomioon, kun puhumme energiaa liittyvistä tekijöistä. Nika. Kiitoksia sitten kollega Nika edustaa S SDtä. Ferrucci, designated commissioner, it is evident that... Herra Ferrucci, on selvää, että nyt tämän aloittavan komission mandaatti on hyvin lyhyt ja aloitteet poliittisella tasolla voivat olla hyvin rajoitteisia, mutta kuitenkin on otettava huomioon tämä, se, että on tärkeää, että on tätä jatkuvuutta lainsäädäntö, lainsäädännössä ja politiikassa. Ja kun otetaan huomioon se, että nyt on jo keskusteltu edusta, e-, edeltäjänne kanssa näistä tärkeistä elementeistä ja tärkeimmistä elementeistä, joihin keskittyä, niin mitkä ne sitten tulevat olemaan? Yes, uh, the, uh... Niin. Ensimmäinen sitoumus toimikauteni aikana on taata se, että johevalla tavalla kollegio tutkii tätä lainsäädäntöä, jota nyt tutkitaan parlamentissa ja myöskin neuvostossa. Ja erityisesti tässä ajattelen kolmea lainsäädäntötoimia, joista on jo puhuttu niin neuvoston kuin parlamentinkin puitteissa. Ensimmäinen tietystikin on markkinavalvonnan ja tuotesuojelun paketti ja toisekseen asetus, joka liittyy autoihin ja tämä niin sanottu e-call on siis kolmas. Ja nämä ovat sellaisia lainsäädäntötoimia, jotka minun mielestäni ovat sellaisia, jotka olisi saatava hyväksytyksi ennen kuin tämä komission toimikausi päättyy. Ja äh, mitä tulee äh, sitten näihin keskusteluihin, joita minulla on Tajanin kanssa ollut, anteeksi varapuheenjohtaja vai Tajanin kanssa, niin voit taata teille, että meillä on ollut hyvin laajoja keskusteluja äh, ollut ja kaikki mitä tähän mennessä olen sanonut ja kaikki mitä tulen sanomaankin, kun vastaan tuleviin kysymyksiin, ovat asioita, jotka olen tarkastanut hänen kanssaan ja myöskin DG Enterprise pääosaston virkamiesten kanssa. Kiitoksia. Seuraava kysyjä on ECRstä Marek Yusef Korparchev. Haluan puhua omalla kielelläni. Okay. It's okay. Pierwsze pytanie, które chciałem zadać, oczywiście dotyczy... Se kysymys, jonka haluaisin teille esittää, liittyy energiaan ja myöskin energian korkeaan hintaan. On kysymyksessä energian matalampi hinta, nimittäin korkea hinta johtaa siihen, että e, Eurooppa ja jälkeen. Ja mm, mitä te haluaisitte nyt aivan lähiaikoina tehdä, jotta tämä trendi kääntyisi? Sitten toinen on tämä vaikuttavuuden arviointi. Meillä jo vuosien ajan tiedetään, että mm, vaikutusten arviointi e, on PK-yrityksille hyvin negatiivinen asia, e, mitä tulee tähän mm, sääntelyyn. Ja tätä taistaa vasten, mitä haluaisitte tehdä, jotta, jotta nämä negatiiviset e, PK-yrityksiin kohdistuvat vaikutukset vähenisivät siis sillä teidän toimikaudellanne? Lainsäädäntön täytyy olla yritysystävällistä. Uh, costs. Niin, energian hinnasta ja sen mm, vaikutuksesta sellaisten teollisuuden aloilla, jotka käyttävät paljon, paljon energiaa. No, mainitsinkin jo tämän hiilivetykysymyksen, sitten äh, teollisuus, joka käyttää näitä, on hyvin tärkeä Euroopassa ja sitten voimme tietenkin kaasun tai lähinnä ilma, kasvihuonepäästöjen osalta asettaa uusia ähm, tavoitteita. Tämä tulee tapahtumaan lokakuussa Eurooppa-neuvostossa. Ja seuraava järjestelmä, joka näitä säätelee, tulee ottamaan hyvin huomioon. Ja tämä koskee myös ETS. Haluan henkilökohtaisesti vakuuttaa teidät siitä, että pyrimme tekemään kaikkemme, jotta ottaa nämä uudet tavoitteet hiilidioksidipäästöjen osalta tullaan ottamaan huomioon ja lisäksi tämä tapahtuu siis ottaen huomioon eurooppalaisen teollisuuden mahdollisuudet ja säätelyn vaikutuksen siihen. Sitten kun ajatellaan tätä taakkaa, joka sitten on PK-sektorilla hyvin merkittävä. Me otamme senkin huomioon, mutta haluaisin lisätä, että tässä Small Business Actin tarkistusvaiheessa, jonka, jonka äsken mainitsin, me, me tulemme järjestämään julkisen kuulemisen, mm, mutta tämä on sitten seuraavan komission virkakauden, virkakaudelle kuuluva hanke, mutta PK-yrityksille yritetään saada mahdollisimman pienet kulut tämän hankkeen osalta. Eh, Kiitoksia. Kollega De Bakker, edustaa Aldea. Kiitokset. Minulla on kaksi kysymystä teille. Ensinnäkin se, että piakkoon paikoin kysymys on kilpailukyvyn toimeenpanemisesta ja jotta teollisuuspolitiikkaa, edeltäjän edellytyspolitiikkaa pantaisiin täytäntöön, tarvitaan myöskin jäsenvaltioiden apua ja niiden kaikkien täytyy toimia sillä tavalla, että rakenneuudistukset pannaan täytäntöön, ähm, kuten vaikkapa tämä eurooppalainen äh, ohjausjakso. Mitä voitte tehdä seuraavien kuukausien aikana, että todellakin ähm, tämä äh, järjessä laahaava toimeenpano kiihtyisi piakkoin, jotta voitaisiin todella myöskin seuraavaa sykliä valmistella. Sitten ne toinen kysymys liittyy innovaatioihin ja terveyspalveluihin. PK-yritykset toimivat lääkealalla ja biotekniikka-alalla, mutta ne joutuvat kuitenkin kamppailemaan kansalaiset vanhenevat, kuinka paremmin siis pk-yritykset voivat saada apua innovaatioista ja kuinka myöskin taataan, että jäsenvaltiot käyttävät terveyspalvelubudjettinsa sillä tavalla, että tämä tuo lisää työpaikkoja. Tähän ensimmäiseen kysymykseen vastaisin, että olen hyvin tietoinen siitä, että hyvin paljon täytyy tehdä jäsenvaltioissa, mitä tulee tähän yritysystävälliseen ympäristöön ja erityisesti juuri PK-yritysten kohdalla. Minä myöskin eh, tuen hyvin paljon ajatustanne siitä, että tällainen mikrotaloudellinen eh, mikrotaloudellinen aktiviteetti pitäisi olla tähän eurooppalaiseen ohjausjaksoon mukaan paremmin. Ja se on ehkä asia, jota voisin viedä viestinä eh, sitten jatkajalleni. Niin jos näihin tavoitteisiin halutaan päästä, niin silloin täytyisi olla enemmän aikaa tällä eh, valiokunnalla tehdä työtä. Mitä sitten tulee PK-yrityksiin ja miten ne innovaatiota voitaisiin eh, simuloida? Minä Kosme siis on, yksi, on eh, eräs instrumenttimme, niin sehän on käytössä nimenomaan PK-yrityksille ja sen tarkoituksena on stimuloida innovaatiota. Hyvin tärkeä asia muistaa on myös, että Horizon 2020, joka on tällainen tutkimuksen ja innovaation ohjelma, niin se nimenomaan eh, tähtää siihen, että innovaation ja tuotannon välillä olisi pienempi kuilu. Uh, thank you very much. Kiitos. Herra suurlähettiläs, seuraava kysymys on herra Sinikiotiksella, joka edustaa Gueta. I will speak in, in my language, Greek. Minä puhun kreikkaa. Herra Ferocci, 2008 puhkesi kriisi ja sen jälkeen on otettu käyttöön monia toimenpiteitä ja net toimet ovat tukeneet erityisesti pankkisektoria, mutta sen sijaan PK-sektoria on tuettu vähemmän poliittisin toimin. Kuulin kyllä, mitä sanoitte, mutta mm, sitten nämä uudet aloitteet ja tällaiset tukiohjelmat, jotka olette maininneet, ehkä olisi kuitenkin hyvä, että yksinkertaistettaisiin rahoitustoimia, jotka kohdistuvat PK-sektoriin. Sitten toinen kysymys. Instituutti, joka toimii Roomassa, joka käsittelee kansainvälisiä kysymyksiä. Voisitteko te asiaan perehtyneenä sanoa, mitkä ovat ne negatiiviset vaikutukset, jos tuo sopimus, jota kaavaillaan, miten se tulisi vaikuttamaan PK-sektoriin ja miten se vaikuttaa palkkakysymyksiin ja työntekijöiden oikeuksiin ja työntekijöiden olosuhteisiin? Olen pahoillani. Tämä sopimus, jonka mainitsitte lopussa, mistä sopimuksesta puhuittekaan? TTIP. TTIP. Olen pahoillani tästä. Niin. Kiitokset siitä, että mainitsitte sen, että olen Farage Nationaali-instituutin puheenjohtaja. Minä erosin, kun minut asetettiin ehdolle tähän virkaan. En siis enää ole tuossa virassa. Äh, mutta jotta vastaan kysymykseen, niin äh, mitä tulee pankkeihin ja reaalitalouteen, niin tämä on varmastikin sellainen asia, jota eniten on kritisoitu. Tämä kenties ei ole relevanttia minun salkuni osalta, mutta pankkiunioni tähtää siihen, että voitaisiin mahdollistaa lainojen saanti myöskin PK-yrityksen rahoituksen saanti niille, mutta meillä on myöskin Kosmessa keskeisiä instrumentteja, Kosmea erityisesti on tarkoitettu PK-yritysten käyttöön tätä varten ja kokonaissumma on yksi 1,400 miljardia ja sen tarkoituksena on antaa pk yrityksille parempi pääsy rahoitukseen. Tämä ei ole mikään valtava suuri summa, mutta tämä on kuitenkin jo suuntaa antava viesti siitä, kuinka EU pyrkii näitä PK-yritysten ongelmia ottamaan huomioon. Sitten TTIP, tuo vapakauppasopimus, se on asia, joka tuo paljon mahdollisuuksia. Se avaa pääsyn markkinoille Amerikassa erityisesti ja tämä varmasti auttaa myöskin pk-yrityksiä. Tässä on monia vaikeuksia. Neuvottelut ovat aika mutkikkaat, olen siitä tietoinen. Minun tehtäväni oman toimikauteni aikana olisi siis se, että toimin tarkkaavaisesti, jotta todella takaan sen, että neuvottelut ja päätökset ovat sellaisia, jotka ovat pk-yritystemme etujen mukaisia. Kiitos. Seuraava kysymys tulee vihreiltä. Kollega Putikova. Uh. Kiitos. Ja tervetuloa tänne, herra lähettiläs. Minä olin iloinen, kun kuulin, että te sanoitte, että kestävyys ja kilpailukyky eivät ole vastakkaisia toisilleen, vaan tukevat toisiaan. Ja nyt haluaisin tähän liittyen kysyä teiltä, että mitä teette nyt lyhyellä tähtäimellä eh, näitä tärkeitä strategisia tavoitteita, eli tehostaa energian käyttöä ja eh, raaka-aineiden käyttöä. Siis mitä nyt aivan lyhyellä tähtäimellä voidaan tehdä investointien lisäämiseksi. Se on se, mitä kansalaiset ovat halunneet meiltä parlamentissa. Minun mielestäni meidän, minun täytyy eh, muuttaa tätä kurinalaista politiikkaa ja muuttaa se lyhyellä tähtäimellä siis investointia tukevaksi. Sitten vielä edelleen hyvät monet tässä valiokunnassa uskovat, että innovaatio tulevaisuudessa, joka on tulevaisuuden eh, ydin, niin että se kuuluu teidän pääosastollenne. Siis yrityspääosastolle. Onko teillä tarkoitus tehdä työtä sillä tavalla, että nämä asiat edistyvät? Ensimmäiseen kysymykseen, niin ne esimerkit, jotka mainitsitte, olivat erittäin merkittäviä, koska energiatehokkuus ja sen tavoitteet tavoitteet tullaan määrittelemään hyvin nopeasti. Jo ensi viikolla komissio tulee antamaan ehdotuksen ja yritetään nimenomaan näiden toimien kautta yhdistää kestävä kehitys ja kilpailukyky. Nämä ovat sellaisia äh, hankkeita, joiden kautta yritetään luoda lisää työpaikkoja, vähentää kuluja ja stimuloida innovaatioita. Samanaikaisesti pyritään niiden kautta vähentämään energiaa riippuvuutta. Eli tämä on hyvä ja tyypillinen esimerkki siitä, miten useat toimet voivat johtaa siihen, että, tai ne voivat osoittaa sen, että kilpailukyky ja, äh, kilpailukyky ja nämä mm, kulujen vähentämiset voivat olla yhteensopivia mutta sitten tähän toiseen kohtaan, kun ajatellaan strategiaa, jonka kautta pyrimme luomaan eh, lisää työpaikkoja eh, ja niin edelleen, niin toivon, että kosme ohjelman täytäntöönpanon kautta muun muassa voimme saada aikaan parannusta tähän ja voimme eh, kannustaa investointeja, lisätä investointeja ja erityisesti tämä koskisi PK-sektoria ja tämä on myös yksi tapa panostaa siihen, että lisäämme investointeja Euroopassa. Sitten nämä vastuunjaot eri tahojen välillä, jotka mainitsitte eri yritysten johto ja vastuunjako eri kysymyksissä. No, tämä on kysymys, joka tulee vasta seuraavan komission päätettäväksi. Minulla ei ole vielä vastuuta tässä kysymyksessä. Kiitoksia. Sitten EFDDn puolesta seuraava kysymys. Uh, thanks. I will speak in Italian. Kiitos. Puhun italiaa. Credo che per uscire dall'attuale crisi... Jotta voisimme jättää kriisin taaksemme, on toimittava uusilla sektoreilla. Puhuitte tutkimuksesta ja koulutuksesta. Tutkimus on erittäin tärkeää innovaatioita ajatellen ja koulutus on hyvin tärkeää yritysten kehitykselle ja parin kuukauden aikana, mahtaako teillä olla aikaa osallistua tähän työhön, jotta saataisiin parempaa yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välille? La ricerca e l'innovazione. Niin, kyllä, innovaatio ja tutkimus ovat suoraan sidoksissa toimii, toisiinsa. Ja Horisontti 2020 on tässä tärkeässä asemassa, samoin myös tutkimuksen kehityksen puiteohjelma 80 miljardia euroa on tällä hetkellä tuo summa, jota aiomme tähän käyttää. Ja tietysti tämä on suurempi summa kuin mitä aiemmin tutkimuksen rahoituksen on käytetty. Ja puolet tästä 80 miljardista käytetään juuri sellaiseen tutkimukseen, joka on sidoksissa tuotantoon. Ja innovaation osalta Tämä on huolenaihe, jonka jaamme me komissiossa. Pyrimme konkreettisiin tuloksiin, erityisesti Horisontti 2020 ohjelman puitteissa. No. No. Sitten sitoutumattomien puheenvuoro. Presidente, eh, penso che l'abbia fatto un... Kiitos puheenjohtaja. Eh, minun mielestäni teidän puheenvuoronne oli erinomainen. Minä kiitän teitä siitä. Haluaisin kysyä, ja pyytää teiltä, että mitä, miten mikroyritykset, niitähän on hyvin paljon, Suurilla yrityksillähän on paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta ja koulutusta ja kaikkea tietoa, mutta PK-yrityksillä tai mikroyrityksillä ei ole tätä mahdollisuutta. Mitä Euroopan unioni on ajatellut näille mikroyrityksille, miten niitä voitaisiin auttaa? Sitten toinen asia. Kaikki sanovat, että te, teillä on neljän kuukauden aika, mutta sehän on laatuaika. Leija puistuu un problema molto importante. Niin, te otitte esille erittäin tärkeän kysymyksen. Sanoitte, että on tärkeää antaa PK-yrityksille Euroopassa parempi pääsy tiedon lähteelle. Tämä on todellakin tärkeä asia. Meillä on verkosto, eurooppalaisten yritysten verkosto, joka toimii ja tekee yhteistyötä erilaisten paikallisten järjestöjen kanssa, kauppakamarien kanssa ja niin edelleen. Ja se on erittäin tärkeä kontaktipiste, joka mahdollistaa sen, että eurooppalaiset PK-yritykset voivat saada tietoa eurooppalaisista rahastoista, mut, ja lisäksi ne saavat myös tietoa mahdollisuuksista yhteistyöhön ja siitä, miten voi päästä ulkomarkkinoille. Kuten sanoitte, me olemme käynnistäneet julkisen, tai mainitsin tämän itse, että olemme käynnistäneet julkisen kuulemisen, joka pyrkii parantamaan Small Business Actia ja tekemään siitä tarkistuksen. Tämä on käynnistetty ja tai se käynnistetään komission asiakirjan pohjalta. Tämä asiakirja julkistetaan, julkaistaan pian ja tämä on todellakin konkreettinen, konkreettinen toimi PK-yritysten suuntaan. No sitten Dontin sääntöjen mukaan meillä on EPP ja SD ryhmät täällä molemmista kaksi. Ensimmäisenä herra Rybik. Hyvä, kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys, joka liittyy telekom-teollisuuteen. Sehän on hyvin tärkeää tulevaisuudessa. Mitä mieltä te olette? Voiko telekom ala vaikuttaa siihen, että 20 prosentin teollistumisaste täytyy ja miten sitten pienet yritykset tällä alalla me tiedämme, että kansallismaissa tämä ala hyvin paljon on, on ähm, tämän hyvin kansallista, eli siis kansainvälistä kilpailua ei paljon ole. Mitä siitä olette mieltä? Uh, ähm, Mr. Rubik, as you know, I... Herra Rubik, kuten tiedätte, en ole täysin um, pätevä tai se tämä televiestintäala ei kuulu suoraan minun salkkuuni, se kuuluu toiselle komission jäsenelle. Mutta jos ajatellaan tätä digitaalista yhtenäismarkkina-aluetta, niin se on todellakin monimutkainen markkina-alue, mutta pyrin tekemään parhaani, jotta komissio, jos ei tällä kaudella, niin ainakin seuraavalla seuraavalla kaudella pyrkii parantamaan tämänkin kysymyksen tolaa. Tämä säätely, jonka Barroson komissio josta Barroson komissio on tehnyt ehdotuksen esimerkiksi konkreettisena esimerkkinä verkkovierailukysymys eli roaming-kysymys, niin televiestintä, alan säätely voi sekin vaikuttaa positiivisella tavalla kilpailukyvyn parannemiseen. Se voi vähentää kuluja ei ainoastaan kuluttajien tasolla, mutta myös yritysten tasolla. Eli tämä on selkeä linkki, joka meidän täytyy pitää mielessämme silloin, kun me puhumme näistä asioista. Kiitoksia. Sitten Rova Kumpula Natri. Ei, tässä nyt on ensimmäinen naisten puheenvuoro. Meidän täytyisi jotakin tehdä tässä ryhmässä myös eniten. <laughs> well, the floor is yours. Thank you on your elaborate. Kiitos siitä, että otitte huomioon kansalaisten tunnot kriisin hetkellä. Eurooppa tuntuu kaukaiselta. Haluaisin tässä ottaa esille vielä yrittäjyyden ja PK-yritykset Euroopassa. Tuntuuko niistä, että Eurooppa toimii oikein? 3,5 miljoonaa työpaikkaa tehdasvalmistuksessa on kadotettu ja pk-yritysten kautta tuodaan lisää työpaikkoja. Kosme tietysti tuo lisää varoja, mutta usein pk-yritykset eivät pääse käsiksi tähän rahaan. Olen kuullut myöskin, että että riittävästi myöskään sidosryhmät, osakkaat eivät ole päässeet tässä mukaan. Voitteko tehdä jotakin tämän suhteen, jotta voidaan todella osoittaa, että komissio todella katsoo, että yrittäjien tunnot ovat tärkeitä. Ja sitten kun ajatellaan näiden pk-yritysten kansainvälistymistä, pääsevätkö ne todella osaksi näitä tutkimus- ja kehityshankkeita? 80 miljardia on paljon, mutta pääsevätkö pk-yritykset käsiksi siihen? Uskon, että tiedon viestittäminen on tärkeää agree with you that Olen samaa mieltä teidän kanssanne, aivan kuten täällä mainittiin, herra Bonannokin sanoi, on todellakin ongelmia siitä, että siihen liittyen, että pk-yritykset eivät saa tietoa erityisesti rahoituksesta. Täällä on paikka kehittämiselle ja komissio voisi tällaista tietoa jakaa pk-sektorille. mutta meillä on tällainen eurooppalaisten yritysten verkosto, mikä voisi tehdä, mutta meillä on e, toinenkin työkalu, tällaiset pk-yritykset e, ovat verkostoituneet ja siellä on siis e, tällainen ikään kuin yhteyshenkilö pk-yrittäjille. Ja minä olen omassa yksikössäni ja pää johtajaosastostani on huolehtimassa siitä, että mitä PK-yritykset pitävät tärkeänä, mitä komission pitäisi tehdä. Eli olemme siis kartoittamassa sitä ja yritämme olla mahdollisimman lähellä PK-yrityksiä ja niiden huolia. Kansainvälistyminen. Me teemme jotakin asian eteen. Me käytämme esimerkiksi kosmehankkeen rajoituksia. Ja 20 tai siis meillä on, meillä on 900 miljoonaa varattu sellaiseen tarkoitukseen, että sillä edistetään pk-yritysten kansainvälistymistä. Kiitoksia. Seuraava kysymys eh, on Rova Virkkuselta. Yes, Mr. Chairman. Finnish ladies wants to ask about Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt suomalaiset eh, edustajat, naisedustajat haluavat puhua täällä PK-sektorista. Te sanoitte, että PK-sektorilla on tärkeä rooli silloin, kun me haluamme luoda Euroopassa uusia työpaikkoja ja luoda kasvua, mutta sitten mm, tämä sektori on myös, ja EU on saanut paljon kritiikkiä siitä lainsäädännön kannalta. Kun ajatellaan PK-yrityksiä, niin pienten yritysten on nimenomaan säätelyn kannalta vaikeampaa toimia. Tämä vaikuttaa sekä kansalliseen että eurooppalaiseen kilpailukykyyn. Herra lähettiläs, haluaisinkin kysyä, miten teidän mielestänne tätä ongelmaa pitäisi käsitellä. Onko teidän mielestänne tämä raskas säätely ongelma tai taakka yrityksille ja miten komissio näkee tämän kysymyksen? Problem. It's a problem. Olemme tietoisia siitä, että tämä on ongelma ja komissio ottaa sen huomioon. Puhuin aikaisemmin REFIT-ohjelmasta, jonka tarkoituksena on antaa komissiolle mahdollisuus tarkastella nykyisiä ähm, asetuksia, jotka tähän vähemmän rasittavia yrityksille, erityisesti kun kysymys on PK-yrityksistä, koska tietysti kokonsa puolesta niillä on kaikkein suurin taakka äh, näiden äh, säädösten suhteen. Aiomme toimia kahtaalla. Ensinnäkin äh, kun kysymys valmistelusta, uuden lainsäädännön valmistelusta, siinä pyrimme tutkimaan, mitä vaikutuksia tällä lainsäädännöllä tai mitä kuluja se tuo pk-yrityksille, mutta myöskin aiomme tarkistaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, jotta siitä tekisi ikään kuin pk-ystävällisempää, jos näin voi sanoa. Annan esimerkin yksi kaikkein kiistanalaisimmista lain kohdista pk-yritysten kulujen ja ähm, kuormittavuuden suhteen on REACH-asetus, ja äh, sehän hyväksyttiin jo jokunen aika sitten, ja sen tarkoituksena oli tuoda ähm, sellainen järjestelmä, jonka kautta kemikaalit voidaan hyväksyä ja tutkia ja arvioida, ja olemme nyt sen toimeenpanoa arvioineet, ja olemme ymmärtäneet, että jossain määrin se on ollut liian kuormittava, erityisesti pk-yrityksille, ja olemme jo ottaneet käyttöön tämän asetuksen osittaisen tarkistamisen. Ensiksi pyritään juuri joidenkin tuotteiden rekisteröinnin kustannuksia pk-yrityksillä alentamaan ja toisaalta taas sitten vähentämään niiden hallinnollista taakkaa näiden tuotteiden rekisteröimiseksi. Tämä on siis vain yksi esimerkki siitä, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan lainsäädännön kuormittavuutta vähentää erityisesti pk-yritysten kohdalla. Tämä on avainkysymys ainakin minun ohjelmissani ja kenties myös tulevan komission ohjelmassa. Kiitoksia. Sitten sitten viimeinen kysymyksemme. Herra Sanonato. Grazie Presidente. E- Kiitoksia puheenjohtaja. Herra lähettiläs, olen iloinen nähdessäni teidät täällä. Tunnen uranne jonka, ja, ja työn, jota olette tehnyt viime vuosina EU-suurlähettiläänä olette ollut hyvin vakuuttava ja nyt muutaman kuukauden ajan varmasti tulette antamaan tärkeän panoksen. Viime vuosina olemme puhuneet paljon terästeollisuudesta ja nyt kun ajatellaan tätä nykyistä kriisiä, niin näiden teräs, terästeollisuuden tuotanto on laskentunut voimakkaasti 40 000 työpaikkaa on menetetty ja terästeollisuus on kohdannut voimakasta kilpailua Euroopan ulkopuolelta. Ja säännöt suosivat kolmansia maita, erityisesti Kiinaa. Sitten on kysyntä, joka on vähentynyt hyvin voimakkaasti kansainvälisillä markkinoilla. Komissiolla on tällainen toimintaohjelma, jotta terästeollisuuden kilpailukykyä voitaisiin parantaa ja jotta kestävää kehitystä voitaisiin myös edistää. Puhujan mikrofoni vie. Hyvä senaattori. Komissio on edeltäjäni tehneen työn ansiosta jo pitkän aikaa ottanut käyttöön tällaisen toimintasuunnitelman tällä tärkeällä teollisuuden alalla. Ja tämä alahan on kokenut erityisen paljon stressiä, koska meillä on ollut hyvin aggressiivista kilpailua kolmansien eh, maiden taholta. Siellähän tuotantokustannukset ovat paljon alhaisemmat. Minä haluaisin korostaa tämän toimintasuunnitelman erittäin eriä kohtia. Ensinnäkin minusta on tärkeää ymmärtää, että meidän täytyy e, tämä e, hiilivuotojärjestelmä täytyy pitää voimassa. Sillähän tavalla me voimme sitten jakaa näitä kiintiöitä erityisesti juuri tälle terästeollisuudelle, joka on niin tärkeä. Me olemme jo ottaneet käyttöön eh, jo tällaisen hallinnollisten kulujen alentamissa hankkeen terästeollisuudelle ja me eh, sitten tässä Horisontti 2020 puitteissa pyrimme rahoittamaan tutkimusta, joka, joka vaikuttaa siis innovaatioon ja eh, tällaisiin uusiin tuotantoon menetelmiin terästeollisuudessa, jolla kuluja lasketaan. Mitä sitten kansainväliseen markkinaan tulee? Meidän täytyy taata se, että toimintaedellytykset ovat samanlaiset kuin meidän kansainvälisillä kilpailijoillamme. Me taistelemme myöskin polkumyyntiä vastaan. Hyvät kollegat, nyt me olemme koko ajan netissä, me olemme parlamentin eh, internetsivustoilla, eli siis laivina meitä on voinut eh, kuunnella. Nyt eh, hyvä herra suurlähettiläs jäsen ehdokas, minä haluaisin antaa teille mahdollisuuksen vetää vielä yhteen lyhyesti asiat. Arvoisa puheenjohtaja, hyvin lyhyesti vain lopuksi. Haluan kiittää kiittää kaikkia edustajia, jotka käyttivät puheenvuoron ja tietysti haluan kiittää teitä huomioistanne alustuksestanne. Kuuntelin tarkkaavaisesti kysymyksiä. Useimmat kysymyksistä olivat myöskin huolen ilmauksia ja otan ne aivan varmasti työssäni huomioon, jos valintani vahvistetaan. Haluan myöskin todeta, että ähm, ja vahvistan sen, mitä tuossa alussa jo sanoin, että olen käytettävissänne ja toivon, että pidätte minua ähm, todella ähm, sellaisena henkilönä, joka haluaa tehdä yhdessä kanssanne rakentavaa yhteistyötä ja käydä vuoropuhelua parlamentin Ähm, myötävaikutuksella varmastikin tästä Euroopan teollisuuden renessanssista tulee todellisuutta. Tämä on jo todistettu aivan äskettäin äh, mainitsin Butikoferin mietinnön ja toivon mukaan tämä ähm, myötävaikutus edelleen jatkuu. Komissio tarvitsee sitä ja tarvitsemme tätä, jotta todella voimme tehdä maailmanmarkkinoilla tavalla yhteistyötä parlamentin kanssa. Kiitos. Kiitos, kiitos teille. Haluan vielä kiittää kaikkia kollegoja kolmesta valiokunnastamme, jotka olivat täällä vieraanamme IMKosta, ENVistä ja liikennevaliokunnasta. Me varmasti tapaamme syksyllä, eh, syyskuussa tai lokakuussa samantyyppisessä kuulemisessa. Ja sitten kiitoksia ITREN jäsenille kysymyksistä. Herra suurlähettiläs, kiitoksia teille siitä ajasta, jonka lahjoititte meille ja kiitoksia tästä valmistelusta ja e, vastauksista. On aivan ilmeistä, että te olette hyvin paljon tehneet, yhteis- tehnyt yhteistyötä varapuheenjohtaja Tajanin kanssa. 10 minuutin tauko ja sitten koordinaattoreiden kokous. 10 minuutin päästä koordinaattoreiden kokous ja ensi viikolla koko valiokunta kokoontuu Brysselissä. Ja se on toinen varsinainen kokouksemme. Kiitos.